Nytkin kriisin aikana meidän pitää todellakin toimia tehokkaasti ja nopeasti, jotta Euroopan talous saadaan vauhtiin jälleen kaikilla Euroopan alueilla. Kiitoksia, Kadenbach. Päätämme tämän keskustelun tähän ja äänestys toimitetaan niin kuin kaikki muutkin aiheet, joista keskustellaan tällä viikolla, hyväksytään siis toukokuun ensimmäisellä viikolla. Sitten siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Tämän päivän viimeinen kohta. Suullinen kysymys komissiolle. Erityistoimet maatalousmarkkinoilla. Komission jäsenet vaihtavat nyt paikkaa. Ja aloitamme keskustelun. Ja ensimmäisen puheenvuoron saa kysymyksen esittäjä. Stefan Le Foll, viisi minuuttia, olkaa hyvä. Puhemies. Nyt minun tehtävänä on siis lopettaa tämän illan keskustelu. Nyt onkin jo myöhä. Haluaisin ensinnä pyytää anteeksi maatalousvaliokunnan puheenjohtajan puolesta, joka ei tänä iltana voi olla paikalla läsnä syistä, jotka hyvin tunnette, niin kuin muutkin, monet muutkin täällä hän ei ole päässyt lähtemään omasta maasta, mutta osallistuisi tähän keskusteluumme Salzburgissa. Kes- aihe liit- liittyy maatalousalaan, joka kärsii myös tästä kriisistä kaikilla aloilla. Kaikki tietävät tällä hetkellä, että kriisi on meneillään ja erityisesti selkeä hintojen ja tulojen lasku maataloudessa ja se koskee toisaalta viljan tuotantoa, se liittyy myös eläinten kasvatukseen, on kyse sitten naudanlihasta tai sianlihasta, se koskee myös, ja puhun Pauli Castron nimissä, olivinöljyn, oliviöljyn tuottajia ja aivan erityisen ankarasti tämä on koskenut maitosektoria ja maidon tuottajia tämän kriisin edessä, kun ajatellaan hintojen romahdusta, on aivan selvää, että Euroopan parlamentin maatalousvaliokunta toivoo voivansa puhua asiasta komissiolla ja haluaa tietää tulevaisuudessa ja myös aivan lähitulevaisuudessa, miten voidaan päästä tästä pinteestä pois ja minkälaisia toimia aivan erityisesti voitaisiin nyt tulevina kuukausina ottaa käyttöön, että voidaan auttaa maanviljelijöitä, vaan erityisesti toimittaisiin niin, että maatalousmarkkinat olisivat vähemmän vaihtelevia ja heilahtelevia. Ensimmäinen kysymykseni komissaarille on seuraava. Ensin erityisesti maitokriisistä kysyisin, mitä kuuluu niille parlamentin ja neuvoston hyväksyville toimenpiteille maitokri- maitosektorilla ja miten on toteutettu tätä kuuluisaa 300 miljoonaa maitorahastoa. Sehän hyväksyttiin täällä äänestyksessä. Tämä on ensimmäinen kysymys. Täällä tehdään lainsäädäntöpäätöksiä. päätöksistä pitää kyllä voida tietää jatkossa, miten niitä on käytännössä sovellettu. Sanoin, että tämä koskee kaikenlaista tuotantoa maataloudessa. Kaikki kärsivät hintojen laskusta ja syvästä markkinoiden kriisistä. Tämä saa meidät esittämään yhden kysymyksen ja etsimään siihen myös vastauksia. Nimittäin kyse on markkinoiden sääntelystä ja miten voidaan rajoittaa tätä kuuluisaa hintavaihtelua, kun hinnat ovat nousussa, kukaan ei valita. Ja viljelijät itse eivät varsinkaan, vaan kuluttajat vuorostaan pelkäävät hintojen nousua maataloudessa – Sehän rajoittaa ihmisten ostovoimaa ja sillä on sitten seuraamuksia kuluttamiseen Euroopassa. Kun hinnat sitten taas ovat alhaalla ja, ne, ja jos ne kestävällä tavalla laskevat ja romahtavat, silloin taas tuottajat kärsivät ja saavat tavallaan rangaistuksen. Heidän tulonsa laskevat ja vieläkin vakavampaa Euroopan maataloudessa on että tämä vaikuttaa tulevaisuuden investointeihin. Maatalous on niitä raskasta teollisuutta, investoinnit ovat huomattavia taloudellisilta vaikutuksiltaan ja ne vaativat aikaa. Tarvitaan siis hintojen vakauttamista. Arvoisa komissaari, kysymys äh, Paolo Di Castron puolesta tavallaan liittyy kahteenkin asiaan. Ensinnäkin te olette ilmoittaneet tietyistä toimenpiteistä ennen vuoden loppua koskien maitoa. Tämä oli erittäin tärkeää. Voitteko nyt kertoa tästä hiukan enemmän? Toinen kysymys. Maitosektorin lisäksi on muitakin markkinatoimia, joihin pitää ryhtyä. Ja sitten vielä lopuksi kysymys, jonka halusimme teille esittää, on, miten keskiaikavälillä komissio aikoo ennakoida tämän tyyppisiä kriisejä, välttää kriisejä ja hintojen jyrkkiä laskuja, millä markkina mekanismin, minkä, millä tavalla voidaan markkinoihin vaikuttaa ja tavallaan rajoittaa tällaisiin liiallisiin nousuihin ja liiallisiin laskuihin hinnoissa. Miten komissio tekee tuota tällä hetkellä näiden asioiden puolesta ja miten se aikoo ratkaista näitä kysymyksiä? Tässä kolme asiat kotiin esille. Maitorahasto, nä- äh, perspektiivi maitokriisissä yleensä ja yleensä on se, miten komissio aikoo käsitellä näitä kysymyksiä ajatellen hintavaihteluita ja hintojen la- jyrkkää laskua. Kiitoksia puhemies, kiitoksia komissaari. Kiitoksia. Ja sitten sitten komission jäsen Cholos saa puheenvuoron ja hän voi vastata Le Follin esittämään kysymykseen. Merci, monsieur le président. Je souhaite... Euh, Kiitoksia, puhemies. Haluaisin ensinnäkin kiittää Le Castroa ja Le Follia ja maatalousvaliokuntaa Euroopan parlamentista siitä, että he ottivat tämän kysymyksen esille ja antoivat nyt mahdollisuuden keskustella näistä kysymyksistä. Todellakin viljelijöiden tulot ovat laskeneet huomattavasti vuonna 2009 ja tämä vain seuraa tulojen kehitystä, jota nähtiin vuonna 2008. Eli tällaista tilannetta harvoin on nähty eurooppalaisilla markkinoilla. Ja tämä tilanne sattuu nyt hetkellä, jolloin Euroopan markkinat ovat yhä avoimempia maailmanmarkkinoilla johtuen yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksista viime aikoina. On myöskin totta, että tämä kriisitilanne on vaikuttanut erityisesti maitoalaan, ja viime vuonna nähtiin, kuinka vaikeassa tilanteessa tämän alan tuottajat olivat, erityisesti alueilla, joilla maitotuotanto on hyvin keskeistä, ei pelkästään maataloudelle, vaan taloustoiminnalle ja työllisyyden yleensäkin näillä alueilla. Tässä yhteydessä Euroopan komissio on ryhtynyt toimiin viime vuonna ottamalla käyttöön mekanismeja markkinoilla, jotta voidaan pysäyttää hintojen romahtaminen. Olemme ottaneet paljon varoja yli 400 miljoonaa, jolla on rahoitettu näitä markkinatoimia. Mutta kuten Le Foll totesi, on myöskin ollut 300 miljoonan rahasto, joka otettiin käyttöön, ja tällä tavalla jäsenvaltiot ovat voineet tukea tuottajia, jotka ovat eniten kärsineet maitokriisistä. Eli tämä päätös tehtiin viime vuonna, ja päätös oli antaa mahdollisuus jäsenvaltioille miettiä kriteereitä, joiden pohjalta jaetaan näitä varoja. Ja näiden kriteerien pohjalta voidaan sitten suunnata varoja tuottajille, jotka ovat eniten kärsineet. Ja vielä täsmentäisin, että nämä kriteerit määriteltiin jäsenvaltioissa, eikä komissio ollut mitenkään hyväksymässä niitä, mutta jäsenvaltioiden piti ilmoittaa komissiolle niistä valinnoista, joita on tehnyt kriteerien suhteen. Voin kertoa, että kaikki jäsenvaltiot tietääkseni ovat ilmoittaneet komissiolle päätöksistään soveltaa näitä toimia. Eli siellä on päätetty kriteereistä, joiden pohjalta jaetaan näitä varoja. Ja tämä jakoprosessi alkaa ja jäsenvaltiot voivat sitten kesäkuussa päättää näiden varojen jakamisesta. Meidän pitää tasapainottaa markkinatilannetta ja mielestäni tämänhetkinen tilanne osoittaa, että nämä toimet ovat osoittautuneet tehokkaiksi, koska hinnat ovat nyt vakautuneet. No tietenkin vaihtelu vielä on, mutta vaihtelu on nyt vielä kohtuullisissa rajoissa. Eli näiden ensimmäisten toimien jälkeen apua voidaan hyvin pian toimittaa tuottajille. Eli tämä siis toimista, joita on jo toteutettu. Toistan vielä, kuten totesin maatalousvaliokunnassa hiljattain. Kun ajatellaan nyt tätä viime vuoden tilannetta, komission jäsenenä olen yrittänyt oppia tilanteesta, enkä halua nyt odottaa vuoden 2013 jälkeistä yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista, enkä halua odottaa siis vuoteen 2013, ennen kuin teen täsmällisiä ehdot, esityksiä maitoalalle. Sen jälkeen, kun korkean tason työryhmä tekee johtopäätöksen, ja työryhmähän luotiin viime vuonna, sen jälkeen kun tämä kriisi alkoi. Korkean tason työryhmä esittelee johtopäätöksensä kesäkuussa, ja välittömästi sen jälkeen heinäkuussa esitän sitten keskustelua maatalousneuvostossa ja sen jälkeen komissiossa ja myöskin parlamentissa – ja näiden johtopäätösten pohjalta syksyllä loppuvuodesta teen sitten ehdotuksia, joiden avulla erityisesti maitoalalla voimme toteuttaa toimia, koska siellähän tilanne on ollut kaikkein vaikein. Ja näin tulevaisuudessa voimme välttää mahdollisimman pitkälti tällaisia kriisitilanteita ja ehdotamme ratkaisuja ei pelkästään pelkästään lyhyellä aikavälillä, vaan myöskin pitkällä aikavälillä. Ja tästäkin voidaan oppia sitten muiden alojen osalta maataloudessa, joilla tarvitaan toimia. Ja varmasti voin sitten kertoa teille muutamista elementeistä tämän päiväisen keskustelun yhteydessä. Komissiohan seuraa tämän alan kehitystä ja ne toimet, joita meillä on käytössämme, voimme käyttää niitä turvaverkkoja ja toimimme niin, että tällaiset tilanteet voidaan sitten välttää, niin kuin kävi maitoalalla. Ja kiinnitän erityishuomiota nyt kysymyksiin, joita otetaan esiin, ja palaan sitten vielä näihin asioihin keskustelun päätteeksi. Kiitoksia ja tervetuloa tähän parlamenttiin yöistuntoon. Sitten puhujat, jotka puhuvat poliittisten ryhmien nimissä, ja ensimmäinen on jär, joka puhuu kansanpuolueen nimissä. Kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Arvo, arvon komission jäsen, hyvät jäsenet. Niin. Nyt verkottautuminen laajenee myös maatalousalalla ja siksi tämän tyyppiset päätökset ovat oikeita. Vuodet 2007-2008 olivat vuodet, jolloin huomattiin nämä linjaukset, tuotteet halpenivat, interventioita ei juurikaan sovellettu ja tulot kasvoivat tuotteen osalta, mutta sitten tämä uusi suuntaus tuo mukanaan myös hintojen heilahteluja ja maatalouspolitiikka ja viljelijät tulevaisuudessa äh, näiden tuottajahintaheilahtelujen kanssa on pystyttävä elämään, ei vain maitoalalla vaan muutenkin. Ja jotta tässä onnistutaan, tarvitaan välineitä, joita voidaan hyödyntää johdonmukaisesti, nopeasti ja epäbyrokraattisesti. Ja siksi puhuisin sellaisten toimenpiteiden puolesta, niin kuin esimerkiksi eh, vientituet, että niitä ei poistettaisi, vaan talousarvio teknisesti nollattaisiin. Poikkeustilanteissa näitä voitaisiin sitten hyödyntää ei muutoin, mutta silloin kun näitä välineitä tarvittaisiin, niin ne olisivat olemassa. Ammattilaa ajatellen tarvitaan kuitenkin jotain tällaista, varsinkin oikeudellista tilannetta tulisi vahvistaa. Tässä se asia mainittiinkin tuottajajärjestöt huomioiden ja komission ajatus siitä, että paremmat oikeudelliset puitteet huomioitaisiin, on tärkeää, että komissio pitää tästä kiinni, jotta voidaan estää todelliset haitat maanviljelijöille ja toisaalta myöskin kuluttajille. Sitten sosiaalidemokraattien nimissä Tarabella, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen yhdyn siihen, mihin olette ensi vaiheessa virassanne ryhtyneet, koska nyt teitä on jo kuultu ja varsin tyytyväisinä, koska olette ilmaisseet toimeita, että olette ymmärtäneet, että tämä hintojen suuri vaihtelevaisuus on iso vihollinen maataloudelle ja viljelijöille, jotka eivät näe kauas tulevaisuuteen. Ja kuitenkin tietysti investoinnit, joita tarvitaan kaikkein nuorempien kohdalla, ne lasketaan 20-30 vuoden pohjalta. Ja kun ajatellaan tätä suurta hintojen vaihtelua, niin juuri puoli vuotta sitten niin herra Stefan Le Vol ja muutamat muut puhuimme maidon tuotannosta ja haluttiin vähentää prosentilla hinnan nousua, josta kuitenkin oltiin päätetty. Ja tietysti tähän oli ylituotantoa ja oikeastaan tämä ehdotus tietysti hävisi. Tulevaisuudessa te sanoitte itse, pyrimme sääntelemään hintoja, on tämä korkean tason työryhmä, joka toimii, mutta mitä minä olen kuullut, sen ovat erittäin laadukkaita henkilöitä, mutta on myös tuotteet, jotka ovat mukana, mutta tähän liittyy myös jakelu, ja minä haluaisin, että ei unohdeta näiden kahden välistä löytyvää tahoa, nimittäin jalostajat, koska marginaalia syntyy juuri mm, jalostuksesta pitäisi varmistaa, että heitä ei unohdeta tässä keskustelussa laajemmin kuin maitosektori, niin koko maatalous ja sen eri sektorit kärsivät hintojen vaihtelusta. Ja kun hinnat ovat ylhäällä, sitäkin pit- ei välttämättä ole hyväksi maataloudelle, koska silloin käyttäjät ja jalostajat etsivät muita raaka-ainelähteitä. Ja kun taas tilanne normalisoituu, nämä käyttäjät eivät välttämättä pal- palaa alkuperäiselle toimintajalle pitää olla siis erittäin varovaisia ja varmistaa, että tulevaisuudessa kaikki, kaikilla muilla sektoreilla pyritään sääntelemään toimintaa. Se on todellakin erittäin odotettua. Tätä odottavat erityisesti tuottajat itse. Kiitoksia sitten vihreiden nimissä. Kolme ja puoli minuuttia hoislin. Herr Kommissar, Kiitoksia Maanviljelijät eivät ole tyytyväisiä, monet ovat nyt hyvin turhautuneita. Ja me emme voi lohduttaa siihen, että vuonna 2013 löydämme kriisin ratkaisun, vaan nyt heti täytyy löytää ratkaisuja. Siitä olemme kaikki yhtä mieltä. Nämä protestit nähdään Brysselissä ja meidän täytyy löytää vastauksia. Ja maitoala on ala, jolla tarvitaan nyt politiikan oikaisua korkean tason työryhmä. No, nämä vastaukset olivat hyviä, mutta eivät kuitenkaan läheskään riittäviä maitokriisiin. Ja jos meidän täytyy vähän korjata politiikkaa, silloin täytyy myöskin kyseenalaistaa viime aikojen toiminnat. Meidän täytyy miettiä asetusta, koska jos luovutaan kiintiöistä, sen seuraukset saattavat olla hyvin rankkoja ja meidän täytyy nyt miettiä sitä, miten me voimme miettiä näitä asettaa rajoja ja miten me voimme saada EUn mukaan ja luoda selkeitä sääntöjä markkinoilla. Markkinat eivät toimi kunnolla. No, se johtuu myöskin osittain rahoituskriisistä, mutta myöskin maatalouskriisistä. Tällä hetkellä on hyvin paljon keskittymistä maataloudessa, ja se on minusta aika surullista, kun lehdistä saa lukea, että Etelä-Englannissa on 8000 lehmän tiloja ja sitten monet pienyritykset joilla muilla alueilla joutuvat panemaan lapun luukulle. Ja tämä ei johda eurooppalaiseen maatalousmalliin, vaan se johtaa amerikkalaiseen malliin, yhä use, suurempiin rakenteisiin. Ja tämä on tuhoisaa hyvin monille maidon tuottajille. Ja tässä ovat kyseessä myöskin työpaikat. Yhdestä asiasta olemme samaa mieltä. Eli meidän täytyy miettiä maatalouspolitiikkaa globaalisti. Meillä, meidän pitää vahvistaa niitä viljelijöitä, joilla on heikoin tilanne. He ovat ne ensimmäiset, jotka kärsivät näistä polkuhinnoista. Ja olemme samaa mieltä siitä, että meidän pitää hyvin nopeasti poliittisesti parantaa näiden markkinoiden sääntelyä. Meidän täytyy myöskin miettiä Euroopan ulkopuolelle. Meidän täytyy katsoa, miten sääntelyä harjoitetaan muilla alueilla. Jos me sääntelemme omia markkinoitamme, meidän täytyy kiinnittää huomiota siihen, ja myöskin korkean tason työryhmän täytyy miettiä, miten muissa maissa harjoitetaan sääntelyä. Ja voimme todeta selkeästi, että Kanadan malli on monille käyttäjille erittäin hyvä. Meidän täytyy miettiä, millaisia vastauksia löydämme, ja täytyy miettiä, miten meidän pitää uudistaa politiikkaamme. Meidän täytyy miettiä myöskin paikallisia markkinoita, sitä pitää panostaa, eikä aina vain tätä viittä prosenttia. Ja me emme voi käyttää vientitukia normaaleina markkinatoimina ja meidän pitäisi tästä tehdä lopullinen päätös. Kiitoksia. Vielä EKI-ryhmän nimissä Nicholson, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Uh, thank you very much, uh, Kiitoksia puhemies. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että olen tyytyväinen, että tätä keskustelua käydään nyt varsin hyvään aikaan. Hiljattainen kriisi meijerialalla on vaikeuttanut erityisesti viljelijöiden toimintaa ja osoittanut, kuinka vakavaa hintavaihtelu on ja miten se vaikuttaa maatalousmarkkinoihimme. Ja hintavaihtelu todellakin toistuu vuodesta toiseen ja kuukaudesta toiseen, ja usein se johtuu tekijöistä, joita emme pysty valvomaan, kuten globaali rahoituskriisi ja öljyn hinta. Vaikutus dramaattista maidon hinnan laskusta 2009 liittyi siihen, että EU ei pystynyt nopeasti toimimaan, tarpeeksi nopeasti reagoimaan tilanteeseen, vaikkakin lopulta pystyimme toteuttamaan tukitoimia, markkinavälineitä ja helpotimme hiukan tilannetta ja tehtiin interventioita, niin monet viljelijät tekivät konkurssit tai käsivät val- paljon tappiota. Tarvittaisiin kaksinaista lähestymistapaa mielestäni, jotta voitaisiin yrittää lieventää vaikutuksia, joita syntyy hinta, hintojen laskusta viljelijöille. Ensinnäkin meidän pitää sopia minimiturvaverkosta kaikilla sektoreilla, jotka ovat erityisen herkkiä hintavaihtelukysymyksissä. Ja meidän pitää toiseksi varmistaa, että mitä ikinä käytämmekin, minkälaisen välintä käytämme, meidän pitää nopeasti ja tehokkaasti pystyä reagoimaan minkälaiseen tahansa kriisiin. On paljonkin keskustelua tällä hetkellä parlamentissa ja muuallakin viljelystä, jotka sa- joiden pitäisi saada hyvä mm, ansio tuotteistaan. Tämä aihe on tärkeä kysymys myös kuluttajille. YMPn uudistaminen on meille uusi tilaisuus tarttua näihin kysymyksiin. Tietenkin on tärkeää olla heikentämättä kilpailukykyä EUn maatalousteollisuudessa, mutta kuitenkin YMPn uudistamisessa pitää pystyä reagoimaan moninaisiin kriiseihin maataloudessa, jotta voidaan vakauttaa markkinat ja varmistaa oikeudenmukainen tulotaso viljelijöille. Kiitoksia. Kiitoksia. Tässä olivat poliittisten ryhmien edustajat ja seuraavaksi omissa nimissään puhujat. Ja ensimmäisenä Papa Stamkos, kaksi minuuttia. Kiitokset. Ki- kiitos. Ensinnäkin, niin kuin todettiin, heilahtelut, hintojen heilahtelut ja romahdukset joidenkin tuotteiden osalta, mutta sitten toisaaltaan kuluttajat myöskin valittavat tilannetta ja sitten tulotaso on tuottajien osalta alentunut huomattavasti. Eli MBn yhteydessä tulisi tarkastella näitä kysymyksiä lähemmin. On tärkeää, ettei maatalousalalla lähdetä liikkeelle pelkästään markkinatilanteesta, vaan tarvitaan eurooppalaista tukea argumentoinnissa näyttää olevan tietynlaista ristiriitaa. Sanotaan, että tulisi lähteä liikkeelle markkinapohjaisesti, mutta toisaalta sitten hieman äh, isänmaallisesti näitä asioita tarkastellaan, kun mietitään ratkaisumalleja. Kuitenkaan tällaista turvaverkkoa ei voida tarjota, jota eh, Nikolson tässä esitti. Tarvitsemme eh, menettelyjä, jotka ovat tehokkaita, mutta kuitenkin joustavia, jotka voivat taata vaikeinakin aikoina markkinoiden vakauden. Ja YMPhen tulisi saada mukaan myös rahoitusväline, jolla vaikuttaa kriisitilanteissa. Ja tämä vaatii myöskin avoimia menettelyjä, kun puhutaan elintarviketoimitusketjusta kokonaisuudessaan. On mietittävä, mitkä välineet ovat tarpeen vuoden 2013 jälkeen ja maito. Alan on kiinnitettävä huomiota, mutta myös muihin aloihin ja paljonhan riippuu siitä, mistä Euroopan alueesta milloinkin puhutaan. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten Tabaji, myöskin kaksi minuuttia. Gracias. Kiitoksia. Kun ajatellaan tätä keskustelua, siitä käy selväksi, että kyseessä on hyvin monimutkainen ongelma. Tarabella ja Nicholson ja muutkin kollegat ovat puhuneet siitä, että kaikki nämä ongelmat liittyvät koko elintarvikeketjuun, ja tästä on puhuttu myöskin Jose Boven mietinnössä, ja kyseessä on ongelma, jota EU ei ole pystynyt ratkaisemaan. Millä tavalla voitaisiin oikeudenmukaisesti jakaa tulot viljelijöille, jalostajille – ja kuluttajille. Olen Joloksen kanssa samaa mieltä siitä, että tasapaino on löydettävä ja meillä on neljä mahdollisuutta löytää ratkaisu. Meidän on pantava piste neoliberaalille lähestymistavalle, jossa poistetaan kaikki interventiot. Meidän täytyy katsoa, pitääkö näistä toimista päästä eroon vai tuleeko niitä edelleen soveltaa. Sitten myöskin amerikkalainen sääntely. Sillä voidaan vähentää näiden tuotantosyklien välisiä eroja. Mutta meidän täytyy miettiä myöskin markkinoiden vaihteluita. Ja sitten italialainen malli, se on ikään kuin netti, pörssi maataloustuotteille. Tällainen kokeilu on nyt toteutettu ja meidän täytyy tarkastella, millä tavalla tätä metodia voitaisiin soveltaa maataloudessa. Baltian maissa ikävä kyllä näin ei ole voitu toimia. No sitten voitaisiin luoda jonkinlainen maataloustuotteiden hintojen seurantakeskus, sekin on yksi vaihtoehto. Komission jäsen puhui myöskin siitä, että voitaisiin luoda jonkinlainen rahasto näitä riskejä silmällä pitäen. Esimerkiksi viljan alalla se olisi kuitenkin hyvin kallista, mutta mutta olen kuitenkin komission sen kanssa samaa mieltä siitä, että meidän täytyy miettiä kaikkia mahdollisuuksia, koska tällä hetkellä EU ei ole pystynyt sääntelemään näitä markkinoita. No Kiitoksia. No Wojciechowskia ei näy paikalla. Eli seuraavan puheenvuoron saa Dantin. Kaksi minuuttia. Merci, Kiitoksia puhemies, arvoisa komissaari. Maatalous, kuten tiedätte, on talouden alla, johon liittyy erityiset piirteensä. Tämän takia julkinen interventio joskus on välttämätöntä, jopa toivottavaa tuotteen etujen nimissä. Myös tämä vaikuttaa myönteisesti kansalaisen kuluttajiin julkinen interventio talouden alalla voidaan perustella niin EU-ssa kuin muissakin maailmankolkissa kolmella eri tavalla ainakin, kun ajatellaan maataloustuotteiden luotteita, eh, aiheuttavat sen, että markkinat ovat epävakaat. Maatalous tuottaa myös eh, muunlaista hyötyä ja vaikuttaa myös työpaikkojen luomiseen ja saa aikaan tiettyä sosiaalista vakautta alueillemme ja maihimme. Maatalous on ennen kaikkea riittävää vaihtelevaa elintarvikkeiden tarjontaa, jotta voidaan mm, muutama päivä sitten tunnette varmasti hyvin. Sain, sain tiettyjä lukuja tietystä Ranskan alueesta. 200, tässä, tällä alueella kuluu 205, 2500 mm, maatilaa ja monien tuotanto ylittää tavoitteet ja minua hämmästyttävät nämä luvut. Ja kyse ei ole vain tuloista, vaan siitä, miten pääomitetaan maataloutta ja meidän pitää ratkaista nämä ongelmat. <laughs> Vähemmän tukea, vähemmän julkista interventiota, enemmän äh, pakkoa tavallaan tuottamiselle. Tämä on aivan räjähdysaltista. Tietysti talouskriisi yleisellä tasolla vaikeuttaa vielä tilannetta, mutta meidän pitää pohtia myös tiettyjä komission tekemiä päätöksiä, ja tiettyjä päätöksiä, tänne kollegani ovat tehneet. Maatalous on edelleenkin olennainen tekijä ma- maailmankaupassa huolimatta tilanteesta Euroopassa. Liha, jotkut viljatuotteet, hedelmät, kaikkia tämä koskee. Hiljattaiset sopimukset EUn ja Perun ja Kolumbian välillä erityisesti uh- uhraavat syrjäisten alueiden tuottajia. Me emme voi jatkaa tällaista politiikkaa. Kiitoksia. Ja sitten vielä Silvestris, kaksi minuuttia. Komissario, io provengo dal... Olen kotoisin Etelä-Italiasta ja Välimeren tuotteita, kuten öljyä, viljellä nimenomaan omalla alueellamme. Tässä on kovasti kiinnitetty huomiota nyt maitoalaan, mutta on erittäin tärkeää kiinnittää huomiota myös Välimeren tuotteisiin. Oma alueemme on hankalaa sikäli, että paljon tiloja jää tyhjiksi. tyhjiksi. No, tilot autioituvat. Ennen niillä viljeltiin vaikkapa hedelmäpuita, mutta nyt niistä ei enää pidetä huolta. Maa todellakin autioituu. Esimerkiksi oliivipuuviljelijät saivat ennen huomattavan paljon enemmän tuloja kuin nykyään. Eli 13 vuoden kuluessa hinta on pudonnut kolmanneksella nyt kaksi euroa, euroa suunnilleen maksaa oliiviöljypullo ja tällä ei tuotantokustannuksia peitetä. Ja sitten on tapahtunut sellaista, että että öljy, esimerkiksi oliiviöljyn myynnissä tukkuhinnalla ja sitten myyntihinnalla, vähittäismyyntihinnalla tässä on huomattavia eroja, eli tarvitaan parempaa valvontaa myöskin, eh, hienosyisempiä valvontamenettelyjä. Tästä myös kuluttajat hyötyisivät puhumattakaan sitten tuottajista. Emme voi kansallistaa eh, tulo, tukia YMPn puittoissa, mutta jos ajatellaan suoria tukia, niin ilman näitä Välimeren eh, alueet todellakin joutuvat todelliseen kriisiin. Se joka nykyisellään viljelee tilaa, ei viljele sitä siksi, että on voittanut lotossa, vaan siksi, että on perinyt tilan vaikkapa isovanhemmiltaan tai vanhemmiltaan ja rakastaa maataan. Ja vaikka kuinka haluaisi antaa tilansa eteenpäin lapsilleen, se ei välttämättä onnistu, kun mennään nykymenoa eteenpäin. Kiitos. Kiitoksia. Nyt menettelyssä vailla puhujalista on vain yksi puhuja. Essayah, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia arvoisa puhemies. Markkinoiden vakauttamisen tulee olla yksi yhteisen maatalouspolitiikan keskeisistä tavoitteista. Siitä tunnumme olevan tässä salissa yhtä mieltä. Yhteisessä maatalouspolitiikassa tarvitaan markkinatoimenpiteiden turvaverkko niin viljelijöiden kuin myöskin kaikkien elintarvikeketjun toimijoiden turvaamiseksi vuoden kaksituhatta kolmetoista jälkeinen aika vaikuttaa erityisen huolestuttavalta muun muassa vientitukien poistuminen maitokiintiöiden poistuminen lisääntyvä tuonti kolmansista maista ja niin edelleen. siksi tuntui hyvältä että komissaari jo tässä vaiheessa sanoi että hän aikoo tehdä toimenpiteitä jo ennen vuotta. kaksituhatta kolmetoista nyt on tarpeen tutkia sitä miten pystymme näitä markkinoiden uusia hallintavälineitä ottamaan käyttöön muun muassa tulovakuutusjärjestelmän kehittämistä tuottaja ja toimialaorganisaatioiden vahvistamista markkinoiden läpinäkyvyyden parantamista monenlaisin eri toimenpitein. Kiitoksia. joku muu vielä? Joku muu vielä haluaa? Siis pyydättekö teille puheenvuoroa? vuoksi tässä menettelyssä ilman puhujalistaa. Te nostitte nyt tämän sinisen kortin, se ei liity mitenkään tähän menettelyyn ilman puhujalistaan. Siis menettely ilman puhujalistaa. No niin, eli teillä on nyt minuutin puheenvuoro, olkaa hyvä. Herr President. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Saksan maatalouden taloustilanne arvion edessäni niin 19 tuhatilla tarkastettiin ja tulokset ovat varsin edustavat. Ja tässä lähdetään liikkeen vuosi 2007, vuodet 2008-2009 ovat huomattavasti huonontaneet tilannetta näissä tiloissa, jotka olivat mukana arvioinnissa tulot vähenivät 25 eh, prosentilla ja varsinkin maitoaloilla ja viljelmillä huomattavasti. Eli pudotusta tapahtui 18 eh, tai 35 prosentilla. Kiitoksia. Teiltä loppui puheenvuoro. Ja seuraavaksi Puheenvuoron saa komission jäsen Cholos, joka puhuu siis komission nimissä kaikkiin näihin kysymyksiin, joita on esitetty. Komission jäsen, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Tämä keskustelu osoittaa meille, että tämän maitokriisin jälkeen meidän täytyy oppia tilanteesta, kuten myöskin Le Foll totesi alkupuheenvuorossaan. Meidän täytyy miettiä sääntelyä yhteisen maatalouspolitiikan piirissä vuoden 2013 jälkeen. Minä uskon, että yhteinen maatalouspolitiikka, ottaen huomioon erilaiset viljelijät Euroopassa, sen avulla meidän täytyy päästä yhteisiin tavoitteisiin, joita meillä on Euroopassa, ja meillä pitää olla toimia, joilla voidaan täyttää yhteisen maatalouspolitiikan rooli. Eli meidän on varmistettava viljelyiden tulojen vakaus, eli yhteisen maatalouspolitiikan tulevilla välineillä meidän pitää päästä näihin tavoitteisiin. Tietysti on muitakin, mutta nämä ovat keskeisiä tavoitteita, jotka on otettava huomioon. Sitten markkinoiden sääntely, toimet joilla voidaan välttää tilanteita, joissa hinnat heilahtelevat. Ne ovat yksi huolenaiheitamme ja komissio tekee tästä ehdotuksen yhteisen maatalouspolitiikan puitteissa vuoden 2013 jälkeen. Ja voin vakuuttaa teille, että me olemme tekemässä työtä tämän parissa ja uskon ja tiedän, että nämä suorat tuet, joiden kriteereitä pitää mukauttaa, Näiden lisäksi meillä pitää olla markkinoiden sääntelyvälineitä. Tietysti markkinoiden on voitava toimia ja markkinoiden on annettava toimia silloin, kun ne voivat toimia, mutta Dantankin kanssa olen samaa mieltä siitä, että maataloussektorin erityispiirteet oikeuttavat julkiset tuet, mutta näiden tukien pitää olla väliaikaisia ja niillä pitää oikaista markkinoiden toimintaa. Ja tässä hengessä me teemme ehdotuksia yhteisen maatalouspolitiikan suhteen vuoden 2013 jälkeen. Ja tiedän, että maitoalan lisäksi on muitakin aloja, joilla on ongelmia. On vihanneishedelmäala. Sielläkin usein on hyvin suuria vaihteluita, mitä tulee määriin ja hintoihin. Hedelmä- ja vihannesalalla toteutettiin uudistus muutama vuosi sitten ja opimme myöskin tästä uudistuksesta ja tällä tavalla voimme antaa tuottajille enemmän neuvotteluvaltaa tuottajajärjestöissä. Ja tästäkin voidaan oppia jotain ja voimme käyttää näitä oppeja hyväksi muillakin aloilla. Suorien tukien lisäksi meidän pitää antaa tuottajille enemmän valtaa neuvotella sopimuksista ja hinnoista, ja tällä tavalla voimme luoda tietynlaista vakautta tuotantoon yksityisten sopimusten kautta. Eli julkisten toimien lisäksi on muitakin välineitä, joilla voimme auttaa markkinoiden toimintaa, mutta myöskin julkiset viranomaiset voivat puuttua asioihin silloin, kun markkinat eivät täytä tehtävänsä, koska maataloudessa täytyy myöskin edelleen tuottaa julkisia tuotteita ja siellä on voitava täyttää kaikki nämä tehtävät ja silloin meidän täytyy antaa sille apua. Sitten kysymys, joka liittyy elintarvikeketjuun, eli tähän neuvotteluvaltaan ja lisäarvoon. No, tässäkin parlamentissa on tehty työtä ja komissio on tehnyt tiedonannon. Tästä keskustellaan neuvostossa kun otetaan huomioon kaikki nämä, voimme tehdä ehdotuksia ja voimme löytää mekanismeja, joiden avulla tuottajat voivat paremmin neuvotella voittomarginaaleistaan. No tässä taisinkin kattaa jo suurin piirtein kaikki puheenvuorot, kaikki ongelmat, jotka otettiin esiin. Haluaisin vielä kerran kiittää teitä siitä, että sain tulla tänne puhumaan. keskustelun vasta aluillaan. Ja ennen kuin teen ehdotuksia yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisesta vuoden 2013 jälkeen, meidän täytyy ottaa huomioon tämä keskustelu ja työ, jota tehdään parlamentissa. Ja uskon, että syksyllä, kun on sitten komission tiedonanto yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuudesta, silloin voimme tehdä ehdotuksia, jotka lisäävät viljelijöiden luottamusta toimintaamme, ei pelkästään liittyen markkinoihin, vaan myöskin kysymyksiin, jotka liittyvät heidän, heidän omiin alueisiinsa. Kiitos. Tämä keskustelu päättyy ja yöistunto päättyy. Istunto jatkuu huomenna ja me keskustelemme